että meillä on erilaisia näkemyksiä ja meillä on sellainen määrä enemmistö kuitenkin sen takana, että kaikkia lukuja on hyvin tarkkaan vielä katsottava. Kiitoksia. Merci, madame. Kiitos Rova Trypel. Tämän myötä päätämme yhteiskeskustelun talousarviosta. Kiitän kaikkia puheenvuoron pitäneitä. Keskustelu on nyt päättynyt, päättynyt ja ja huomenna äänestämme edustajan Mankan mietinnöstä ja Rova Tryppelin mietinnöstä äänestämme tänään kello 12. Siirrymme esityslistaan seuraavan kohtaan, joka on myös yhteiskeskustelu. Ja siinä puhutaan Euroopan pakolaisrahastosta ja Schengenin tietojärjestelmästä. Meillä on edustaja Tavaresin mietintö Euroopan pakolaisrahaston perustamisesta vuosiksi 2013 ja meillä on myös edustaja Carlos Coelion edus siirtyminen Schengenin tietojärjestelmästä toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmään. Ja aivan viimeiseksi meillä on EUn yhteisten uuden, milloin toinen Schengenin tietojärjestelmä, yksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän siirtyminen ja viimeisenä EUn yhteisen uudelleen sijoittamisohjelman perustaminen. Eli aloitamme keskustelun Schengenin tietojärjestelmästä ja annan, annan puheenvuoron edustaja Koiliolle. Anteeksi, että äänsin ehkä hieman huonosti teidän nimen. Vous avez dit très bien, madame. Sanoit, äänsitte varsin hyvin minun nimeni. Rouva puheenjohtaja, Hyvät, hyvä komissaari, hyvät kollegat, haluan aloittaa muistuttamalla teille, että tämä parlamentti on jo maininnut viiveen tästä ohjelmasta. Vuonna 2009 teimme päätöslauselman tästä tietojärjestelmästä, Schengen-tietojärjestelmästä numero kaksi ja, Euroopan, ja parlamentti antoi huolenaiheensa viisumijärjestelmän toteutumisesta, kuinka, me olemme, kuinka se on myöhässä toimintojen aloittamisen suhteen ja tähän liittyy myös tekniset tulokset. Me haluamme läpinäkyvyyttä ja silloin jos puhutaan siis kaksi järjestelmästä, minä aloitan vuodesta, vuodesta 2007, me olemme nyt vuodessa 2010 eikä kukaan takaa sitä, koska ja milloin olemme vieneet tämän ohjelman loppuun. Tämä paketti, jota olemme tässä analysoimassa, siihen sisältyy neljä keskeistä kysymystä. Milloin tämä siirtyminen on saatu päätökseen? Toimin toimintoa pitäisi arvioida, jotta voisimme todella nähdä, josko tämä järjestelmä toimii vaatimusten mukaisesti, juridisen instrumentin vaatimusten mukainen. Sen jälkeen, kun tämä on todettu, me voimme siirtyä siis ykkösestä siis kakkoseen. Kun kokeilut on tehty, testit on tehty, mutta näin ei ole vielä. Meillä on suuria ongelmia, suuria vaikeuksia ja sen takia neuvosto päätti tehdä uusia kokeita 2009. Ensimmäinen testi tehtiin tammikuussa, vasta tammikuussa, koska vaatimuksia ei oltu vielä, vaatimuksiin ei oltu vielä päästy, tai kriteeri ei oltu vielä täytetty. Tässä vaiheessa järjestelmä osoittautui vähän liian epävakaiksi. Tämä testi siirrettiin maalis- maaliskuulle arviointi tehtiin näistä testeistä huhtikuussa, vaikka testiolosuhteet ö, olivat suhteellisen hyvät, niitä olosuhteita noudatettiin varsin hyvin, niin aika, vasta, aika määr, määräaikoja vastauksille ei pystytty noudattamaan, joten tästä vedettiin ne johtopäätökset, että huolimatta näistä ongelmista testit tehtiin kuitenkin varsin menestyksekkäästi. Myös voitiin todeta, että on välttämätöntä saada toimivat olosuhteet ennen kuin voidaan käynnistää toiminnat. Eli siis kakkosen pitäisi toimia hyvin hyvissä olosuhteissa. Ja kokonaisvaltainen testi, joka mainitaan artiklassa 55 työjärjestyksen artiklassa, senkin pitäisi olla myös menestystarina. Sen takia meidän täytyy pystyä takaamaan tämän toiminnan turvallisuus olosuhteet. Vaikka tällä aloitteella on varsin kiire, vaikka olosuhteet tälle siirtymiselle eivät ole vielä kaikki taattuja, niin meillä on mandaatti komissiolle on annettu mandaatti siis kakkosen toteuttamiselle. Se päättyy tämän vuoden kesäkuun loppuun mennessä. Eli meidän pitäisi muuttaa näitä raukeamislausekkeita. Se, ne on luotu jo vuonna 2008, mutta ne Eli ne ovat jo vanhentuneet. Toinen kysymys on se, että mitkä aspektit tulevat ähm, ottaa huomioon tässä siirtymisvaiheessa. Meillä on komission raukeamislausekkeen poistamisen ehdotus, mutta on ehdotettu, että se poistettaisiin joulukuussa 2011. Me siis toteamme, että me olemme todella myöhässä, jos ajatellaan myös oikeudellista perustaa tekniset olosuhteet pitäisi perustua parhaan mahdolliseen teknologiaan. Meillä pitäisi olla järkevä aikataulu, jota pystymme noudattamaan. Näin ollen voitaisiin myös luoda Äh, kokonaisvaltainen hallintoneuvosto. Tämä tarkoittaa sitä, että jos tämä instanssi olisi ollut toiminnassa jo alusta asti, olisimme olleet tehokkaampia. Mutta tämä siirtyminen pitää toteutua parlamentin valvonnan alaisuudessa. Parlamentti ei tietenkään ole velvolli- vastuussa oikeudellisesta perustasta, mutta se vain takaa valvennan tässä toiminnassa, mm, jotka EU sinällään on hyväksynyt. Kollega Alvaro kanssa olemme pyytäneet edustaja Lanfordilta ja Monika Maijerilta Mayerin ja Alfordin kanssa olemme pyytäneet, että voitaisiin taata tämä arviointi tilintarkastustuomioistuimen toimesta. Meillä on pieniä ongelmia. Keskeytän tässä, anna muutamia tiedotuksia. Meillä on muutamia ongelmia liikenteessä, ilmaliikenteessä, tuhkan takia. E, sen takia minä annan nyt välittömästi puheenvuoron Alvarolle budjettivaliokunnasta yhdeksi minuutiksi. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitoksia Tämä on pitkä, pitkä lista yrityksiä, mikä meillä on eh, takanamme. 90 eh, miljoonaa euroa tähän on mennyt ja se monien mielestä on aivan tuhlattua rahaa. Minä voisin joka sanan budjettiviranomaisen eh, puolesta mm, koehloille sanoa tueksi. Me olemme kaikki sitä mieltä, että meidän täytyy saada siis kakkonen toimimaan. Kuitenkin täytyy tehdä jotakin, kun asiat eivät toimi ja silloin täytyy löytää vaihtoehtoja. Me emme ole parlamenttina valmiita luovuttamaan tästä ja minä tuen komissari Malmströmin tässä vaikeassa hankkeessa kaikin tavoin. Kuitenkin on monenlaisia virheitä e, ja täytyy katsoa näitä summia, mitä tässä, mitä tässä käsitellään, ja pitää valvoa sitä, että rahat käytetään hyvin. Meillä täytyy olla suunnitelma B, jos käy joskus ilmi, että emme pääse alkuperäiseen tavoitteeseemme. Kiitos edustaja Alvaro. Ja nyt annan puheenvuoron rouva komissaarille, koska edustaja Tavares ei ole paikassa. Rouva komissaari, olkaa hyvä. So I will start with the SIS and... Kiitos. Aloitan SISistä ja sitten palaamme varmasti tavallisen mietintöön myöhemmin. Selvä. Kiitokset. Arvoisat jäsenet, arvoisa äh, herra Koelio, arvoisa herra Alvaro, kiitokset puheenvuoroistanne ja siitä rakentavasta tavasta, jolla olette olleet mukana tässä hyvin monimutkaisessa asiassa, jonka olen perinnyt, Se on todella mutkikas, mutta olen päättäväinen, teemme työtä yhdessä ja teemme työtä mm, avoimesti ja pääsemme äh, hankkeen loppuun. On hyvä, että keskustelemme tästä juuri tänään, koska neuvosto on todennut, että välitavoitetesti ykkönen oli oikein onnistunut ja nyt, että nykyisten teknisten ratkaisujen pohjalta pitäisi jatkaa nämä ehdotukset joita teillä on edessä. Ne liittyvät kolmeen elementtiin ja niihin herra Kolja jo viittasikin. että tämä tietysti kehtää, vaihtaa sen tavan, jolla tätä hanketta edistetään 13. kesäkuuta tänä vuonna. Ei ole päivämäärä, jolloin päästään loppuun, että tämä joudutaan muuttamaan. Ja tämä tietysti liittyy teknisiin vaatimuksiin ja tähän aikatauluun, jota nyt määritellään uudelleen jäsenvaltioiden asiantuntijoiden toimesta, joka todennäköisesti on neuvoston käytettävissä 3.4. päivä kesäkuuta. Sitten tässä vaadittiin lopullista aikamäärää. Valitettavasti komissio ei pystynyt mitään tällaista ehdotusta tekemään. Komission asiantuntijat kaikkien jäsenvaltioiden kanssa ovat nyt tällä hetkellä pyrkimässä samaan aikaiseksi lopullisen aikataulun. Ja sitten kun tämä on tehty, niin komissio tekee ehdotuksia uuden kokonaisvaltaisen aikataulun puitteissa, jotta voitaisiin tämä asia YOS-neuvostossa pari viikon päästä löydä lukkoon. Sitten tämä nämä tämä hallintoneuvosto on asia, josta pidetään kiinni ja sehän on jo osoittautunut hyväksi välineeksi teknisessä analysoinnissa muun muassa jäsenvaltioiden ja komission välillä ja haluamme tätä jatkaa ja virtaviivastaa samalla sen roolia, sen kokoonpanoa ja menettelyitä. Tämä on täysin tekninen elin. Kysymys ei ole siitä, että siellä voisi olla parlamentin virkamiehiä tai edustajia läsnä, vaan me haluamme toimia hyvin avoimesti Euroopan parlamentin kanssa, mutta samalla pitää selkeä ero toisaalta teknisen ja poliittisen äh, avoimuuden välillä. Tässä mielessä komissio on kuitenkin hyvin avoin antamaan kaikki tekniset tiedot äh, parlamentin jäsenille ja antamaan myöskin hallintoneuvoston kaikki raportit teille, äh, kuten herra Koilio mietinnössä ehdotetaan. Sitten kolmanneksi juridinen joustavuus mitä tuli näihin teknisiin, mitä tulee näihin teknisiin seikoihin, ja uskon, että kaikki olemme varmasti samaa mieltä tästä asiasta. Mitä tulee budjettikysymyksiin, niin edelleen tämä kehitys jatkuu, ja olemme samaa mieltä esittelen kanssa siitä, että mahdollisimman tehokkaasti pitää veronmaksajan rahoja käyttää. Ja tässä yhteydessä, tässä mietinnössä vaaditaankin, että parlamentilla olisi oikeus, siis kakkosen kehittämiseen varattuja varoja laittaa varauksia 2011 budjetissa ja tämä tietysti on budjettiviranomaisen käsissä. Jos ajatellaan sitten budjetin toimeenpanoa, niin haluaisin pyytää herra Alvaroa ottamaan huomioon sen, että äh, tarvittaisiin jokin selkeä äh, liikkeellepanomenettely siinä vaiheessa, kun sitten tämä raha halutaan käyttöön. Niin haluan kiittää erityisesti libevaliokuntaa, samoin myöskin äh, esittelijöitä sekä kobuvaliokuntaa siitä, että tätä asiaa on näin hienosti viety eteenpäin. Ja nyt arvoisa rouva puhemies, jos sopii, niin haluaisin ehkä sanoa pari sanaa tästä seuraavasta asiasta. Valitettavasti herra Tavaras ei ole nyt vielä täällä, mutta olemme voineet jo keskustella hänen kanssaan tästä hyvin tärkeästä asiasta. Kysymys on tästä uudelleen sijoittamisohjelmasta. Kuten tiedätte, suuri enemmistö pakolaisista kautta maailman ovat Aasiassa, Afrikassa ja Lähi-idässä. Ja monet pakolaisista ovat todella kestämättömässä tilanteessa. He eivät voi palata alkuperäiseen maahansa, eivätkä he voi myöskään integroitua paikalliseen äh, ole, olo, oleskelumaahansa. Äh, ja monta kertaa juuri näissä maissa on aika paljon konflikteja jo itsessään, ja senpä takia uudelleen sijoittaminen on ainoa ratkaisu. Tätä kautta jäsenvaltiot voivat osoittaa myöskin konkreettisesti solidaarisuutta näille äh, jo monien asioiden raskauttamille maille ja hyväksyä siis kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia äh, pakolaisia humanitaarisin perustein. Nyt tällaista toimintaa jo tapahtuu, mutta mitä strukturaalista äh, koordinointia ei kuitenkaan EU-tasolla ole ja uskomme, että voimme olla aktiivisempia uudelleen sijoittelussa, kun vahvistamme EUn roolia globaalisti ja myöskin osoitamme solidaarisuutta kaikkein äh, suuremmin kärsiville alueille. 2009 syyskuussa tehdyssä ehdotuksessa tilannetta pyritään parantamaan. Olemme tyytyväisiä tähän positiiviseen vastaanottoon, jonka parlamentti ja neuvosto ovat tälle ehdotukselle antaneet. Ja haluan kiittää herra Tavaresia siitä, että hän on hyvin voimakkaasti tätä asiaa vienyt etekään ja että on saatu aikaan poliittinen konsensus tästä asiasta. Ehdotuksen ajatuksena on se, että EU yhdessä UNHCRn kanssa pyrkii strategisin perustein vuosittaisten päätösten pohjalta määrittelemään uudelleen sijoittelun vuosittaiset prioriteetit ja muodostamaan kiintiöitä, joiden kautta EU voi helpottaa kaikkein vaikeimmissa konfliktitilanteissa olevia maita ja pakolaisia. Ja tässä ohjelmassa jokaisella jäsenvaltiolla on lopullinen päätösvalta pakolaisten määrästä ja äh, se antaa myöskin mahdollisuuden koordinoida ja vaihtaa keskus, kokemuksia vuosittaisen toiminnan kautta EU pystyy myöskin toimimaan aktiivisemmin ja vastaamaan näihin kansainvälisiin pakolaishaasteisiin ja toimimaan myöskin eurooppalaisen pakolaisrahaston kautta. Ja tämä ohjelma auttaa myöskin paljon kohdennetummin turvapaikkatoimistoa, samoin myöskin kansalaisjärjestöjä ja jäsenvaltioiden hallintoja. Ja kiitän esittelijää siitä, että hän ehdottaa, että erityis yksikkö perustettaisiin Maltan äh, virastoon juuri tätä varten. Ja äh, on hyvin äh, tärkeää keskustella tästä nyt jo 2007 lähtien. Viisi jäsenvaltiota jo aikaisemmin ohjelmassa mukana olleet. lisäksi ovat päättäneet aloittaa kansalliset uudelleensijoittamisohjelmat ja useat muut jäsenvaltiot ovat myöskin jo ottaneet irakilaisia pakolaisia viime vuosien aikana vastatakseen juuri tähän sitoumukseen vuonna 2008 EU-tasolla. Ja on hyvin tärkeää, että pidämme kiinni tästä hyvästä dynaamisesta toiminnasta rikkeistä ja että ei äh, mennä taaksepäin. Valitettavasti kuitenkin joitakin menettelytapoihin liittyviä erimielisyyksiä on ja ne nyt äh, estävät nopean päätöksenteon. Tässä tietenkin kysymys on hyvin poliittisesta tärkeästä asiasta, että tämä ehdotus saadaan äh, lävitse. Ja komissio on ehdottanut, että olisi vuosittaiset prioriteetit uudelleen sijoittelua varten ja äh, Tämä on tietysti osa myöskin Euroopan pakolaisrahaston rahoitushallintoa. Nämä niin sanotut delegoidut säädökset mahdollistavat sen, että että tämä asia ei etenekään sillä tavalla kuin nyt toivottaisiin. Mutta joka tapauksessa tämä on ensimmäinen askel tässä asiassa ja pyrimme myöskin tulevaisuudessa vielä kohdennetumpiin ehdotuksiin ja aloitteisiin tältä osin. Kiitokset. Kiitos rouva komissaari. Annan välittömästi puheenvuoron ryhmä, ryhmien edustajille. Aloitan edustaja Papa Nikoladusta EPP-ryhmästä. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Επίτροπε για την ενημέρωσή σας. Ο Σταβάρες δεν είναι μαζί μας. Valitettavasti herra Tavaro ei ole täällä paikalla, mutta minä kiitän tästä yhteistyöstä, jota olemme hänen kanssaan tehneet. Meillä on hyvin e, positiivinen käsitys omasta ryhmästämme tähän asiaan ja tähän ohjelmaan liittyen. Meillä on nyt uusi tilanne edessämme ja meillä on uusi hallinto suunnitteilla. Se väline, mikä meillä on käytettävissämme, on tämä pakolaisrahasto. Me emme ole kaikkia käyttäneet vielä hyväksemme, jotakin vielä täytyy tapahtua. Se, että miten maailmanlaajuisesti, minkälaisia tarpeita on olemassa, niin vaikuttaa siltä, että meillä on nyt kuitenkin hyvin positiivinen tilanne näiden kahden maan suhteen, jotka tässä ovat mukana. Ja sitten täällä on 12 maata siis, jotka ovat mukana. Meillä on tuhansia pakolaisia Euroopassa – ja vain kaksi prosenttia heistä pääsee nauttimaan näistä rakenteista. Me voimme kuitenkin poliittisen tahdon myötä antaa kannustimia ja jos meillä on hyvä, hyvä tahto, niin me saamme tämän ohjelman toimimaan. Tällaisten ihmisten suojeleminen on tietenkin ensimmäinen prioriteetti, joka meillä täytyy olla, mutta meidän täytyy myös ymmärtää, että kaikkien maiden on myös syytä osallistua tähän ohjelmaan. Tämä on ohjelma, joka on kaikille tarkoitettu, jotka tarpeessa ovat. Meidän täytyy valita lainsäädännölliset, tai siis ihmisten täytyy tulla laillisesti Eurooppaan. Ja haluaisin sanoa, että laiton siirtolaisuus on asia, jota vastaan voidaan myös tämän tyyppisillä ohjelmilla taistella. Ja tämä sitten johtaa siihen, että ihmiset eivät enää näitä laittomia keinoja käyttäisikään, vain laillisia. Me odotamme edelleen komissiolta aloitetta. Nyt hänet keskeytettiin. Ja me sanomme, että nykyinen tilanne eräissä jo on hyvin raskas eräille maille. Kiitos paljon. Sen jälkeen edustaja Hidalgo. Puolitoista minuuttia arvoisa puhemies Kiitos paljon, puheenjohtaja. Kiitos paljon, rouva komissaari Malmström. Informe ja Minä olen erittäin innoittunut edustaja Tavarisin mietinnön sisällön hengestä. Hän on tehnyt loistavaa työtä, hän on todella ö, ottanut huomioon, mitä tapahtuu en ulkopuolella, hän on vertailut tekijöitä. Hän, nämä ovat keskeisiä tekijöitä, minä minä olen, kun meidän pitäisi ajatella kaikkia kunnanvaltuustoja ja kunnanvirastoja. Minä tulen näiltä näiltä kulmilta, joissa tehdään työtä kunnanvaltuutettujen kanssa, meidän täytyy ottaa se huomioon. Meillä me varsin syvää kriisiä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon pakolaiset, koska tässä on kyse kriisistä, jossa on yhteinen unohtaminen vaaratekijänä. Me olemme unohtaneet, eh, kuinka paljon sodat synnyttävät pakolaisia. Ne ovat meidän vastuuta nämä sodat osittain, eh, koska meidän eh, valtioittemme hallitukset ovat jossain määrin osallistuneet näiden sotien syntymisen jatkumiseen. Minä olen samaa mieltä Rova Malmströmin kanssa siitä, että meidän täytyy sitoutua tähän tiukasti. Meidän, totta kai meidän täytyy sitoutua Mm, tämän parlamentin valiokunta on käynyt palestiinalaisia irakilaisten pakolaisleirillä. Totta kai meillä on yhteyksiä pakolaisten, pakolaisten edustajia. Rova Malmström, olen samaa mieltä kanssanne, mutta haluan sanoa teille, että meidän täytyy huomata, mitkä erot vallitsevat eh, Euroopan parlamentin ja komission välillä siitä, mikä ovat nämä siirtovaltuudet kun on kyse siirtovaltuuksista. Tämän päivän mietinnössä on kyse kriittisestä kollektiivisesta kritiikistä, joka on myönteistä, mutta voi olla se vaaratekijä, että se pysäytetään, koska komissio ja parlamentti eivät ole samaa mieltä näistä siirtovaltuuksista. Kiitoksia kollega. Seuraava puhuja on Rova Hirsch liberaalien ryhmästä. Kaksi minuuttia. Danke, Frau Vorsitzende, sehr geehrte Frau Kommissarin. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari. Tässä kun me olemme keskustelleet, niin kysymys on siitä, että miten me saamme lisää maita vakuuttuneeksi osallistumisen tärkeydestä. Täytyy kertoa, minkälaisia etuja tästä ohjelmasta on, koska kaikki osa- osallistujat ovat olleet tähän tyytyväisiä. On hyvin tärkeää selvittää, mistä ihmisistä Keistä ihmisistä on kysymys? On kysymys ihmisistä, jotka eivät voi tulla omin avuin Eurooppaan, naisista, sairaista, lapsista, jotka ovat pakolaisleireillä Euroopan ulkopuolella, jotka tarvitsevat meidän apuamme. Mm, pakolaisrahaston varoja täytyy käyttää järkevästi ja kansalliset, eh, kansalais, kansallisvaltiot joutuvat eh, maksamaan näitä asi- rahoja ja pitää myöskin rakentaa kestäviä rakenteita. On kysymyksissä kaupungit ja kunnat, koska integroituminen tapahtuu juuri sillä tasolla. Täytyy olla asuntoja käytössä, täytyy olla muita palveluita käytössä ja se onkin tärkeä asia. Meillä ovat tässä liittolaisina kaupungit ja kunnat ja alueet. Valtiot eh, ehkä lyhyellä tähtäimellä haluavat eh, torjua tämän ajatuksen, mutta minä näen hyvin tiiviin yhteyden nyt sitten aluetason ja parlamenttimme välillä. Uudelleen sijoittamisohjelmat eh, ovat hyviä. Ja yksi asia pitää vielä todeta. Meidän täytyy löytää ihmisiä, jotka haluavat aloittaa uuden elämän uudella paikkakunnalla ja heitä meidän pitää pystyä auttamaan. Sillä tavalla järjestelmien pitää toimia ja me tarvitsemme yhteistä yhteiskunnallista yhteisymmärrystä näiden ohjelmien myötä. Alueellisestihan tämä integroituminen tapahtuu. Kiitos. Kiitoksia. Meillä on pieni tekninen ongelma ja te e, kyllä hyödyitte siitä, mutta kyllä te näette nuijanikin nousevan tästä. Seuraavana meillä on Rova Flotre vihreiden e, ryhmästä. Yksi minuutti ja 30 sekuntia. Merci, madame la présidente. J'aurais préféré entendre le rapport. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Olisin halunnut kuulla edustajia johtaja Tavarisin äh, esityksen ensin. Ehkä hän on nyt päässyt paikalle, mutta minä uskon, että täällä halutaan päästä konsensukseen, kun me päätämme Euroopan takauslaisrahastosta. Me haluamme, että esi- jäsenvaltiot todella loisivat uudelleen sijoittamisohjelman ja missaari Palmström on todella positiivinen esimerkki siitä, miten hän kannustaa toimimaan näin. Meidän pitäisi ajatella lukuja, mutta ehkä sen myötä voidaan suhteuttaa myös tämän rahaston merkittävyyttä minä en halua, että tämä tapahtuisi vastaanottorahoitusten kustannuksella tämä uusi ohjelma, mutta jos me todella luomme Euroopan pakolaisrahaston, niin se olisi todella ehkä vaivalloisesti luotu ehkä muutamalle kymmenelle tuhannelle pakolaiselle Euroopassa. Se on hyvin kaukana niistä vaatimuksista, joka meille tulee on HCRltä koko maailmasta, jossa meillä on yli 400, 400 000 pakolaista, jotka tarvitsevat uudelleen sijoittautumista. Ne ovat, on kyseessä ihmisiä, jotka tarvitsevat erityistarpeita, ovat heikossa huonossa asemassa ja aivan konkreettisesti heillä ei ole mitään mahdollisuutta palata omaan kotimaahansa. Meidän täytyy todellakin tajuta tämä merkittävyys. Toinen seikka on se, että koska meillähän on kokemusta minun maastani Ranskasta siitä, miten on äh, tehty mediaseksikkaiksi tämä uudelleen sijoittautuminen. Ah, jokaisella on hyvää tahtoa, ihmisrakkautta, lähimmäisen rakkautta, mutta tässä on todellinen kokonainen viidakko huonoa käytäntöä. Ranskahan on saanut tietyn tuomion YK taholta kidutustoiminnassa, ja se, koska se on lähettänyt, palauttanut kolmansiin maihin turvapaikan pyytäjiä, jotka ovat todella hengenvaarassa, jos joutuvat palaamaan kotimaihinsa. Me, meidän pitää muistaa tämä kaikki. Kiitos. Vielen Dank, Frau Flotre. Kiitoksia Rova Flotholm. Seuraavana Vergia Gue NGL-ryhmästä puolitoista minuuttia. Merci, Madame la Présidente. Kiitoksia puhemies. Minä puhun tästä Schengen-järjestelmästä, tietojärjestelmästä. Meidän täytyy tutkia sitä, minkälainen oikeudellinen kehys antaa mahdollisuuden siirtää tietoja näiden kahden järjestelmän välillä. E, ja tästä voidaan nyt ainakin todeta, että kaikkia testejä ei ole vielä tehty. Vaikka e, pari-kolme jäsenmaata, siis e, Itävalta, Saksa ja Ranska ovat omaa mieltään, niin komissio pysyy kannassaan ngl ryhmässä Tehän tiedätte, että me olemme suhtautuneet pidettyvästi jatkuvasti sellaisiin asioihin, joissa tällaisia tietoja käsitellään ja mitä tämä liittyy sitten ja sen suhteen, miten tietoturva toteutuu. Tässä saattaa olla riskejä ja väärinkäytöksiä ja monenlaisia turvallisuuteen liittyviä riskejä. Asiantuntijat ovat ottaneet esille ja he tietävät, mistä he puhuvat. Meidän täytyy to- tietosuojelun sektorilla toimia varovaisesti. Tämä koskee kaikkia kansalaisiamme. Meillä täytyy olla minimitason sitoutuminen tässä, kun katsomme, miten nämä järjestelmät liitetään toisiinsa. Tällä hetkellä ryhmämme ei ole tiedonsiirron kannalla. Ähm, Kiitoksia. Sitten Batten EFD-ryhmästä puolitoista minuuttia. Uh, Rouva puhemies, Britannia ei ole mukana Schengenissä, niin että teknisesti sitä ei sovelleta Iso-Britanniassa. Entinen Labour-hallitus ei lähtenyt mukaan, eikä uusi Lib Dem konservatiivihallitus myöskään halua lähteä mukaan. Tämä vain eh, rohkaisisi lisää pakolaisia tulemaan Euroopan unioniin. Ajatellaanpa, että Turkki liittyy EU-hun. Voimme odottaa, että vain 72 miljoonaa Turkkia pääsee suoraan Euroopan unionin maihin ja Britannia myös, vaan myöskin valtava määrä esimerkiksi iranilaisia ja irakilaisia pakolaisia pääsee Turkkiin ja tätä kautta hakee uudelleen sijoittumista EU-ssa. Britannian ei tarvitse lähteä tähän mukaan, mutta kun ajatellaan sitten tätä uutta hallitusta ja sen toimia, niin tässä tulee hyvin mielenkiintoista. Osa konservatiivisista, konservatiiveista mainitse olevansa euroskeptisiä, kun taas osa liberaalidemokraateista taas on aika euromielisiä. Cameron on kuitenkin pyrkinyt näitä asioita jo tarkastelemaan ja äh, useat jäsenet täällä ovat vaatineet, että Lissabonin sopimusta pitäisi uudelleen arvioida. Herra Cameron on ollut sitä mieltä, että tätä ei pidä ollenkaan ratifioida uudelleen tai äh, sitten hän saa äh, myöskin unohtaa kaikki ne lupaukset, joita hän on antanut siitä, että mitään kansanäänestystä ei tulla järjestämään. Kiitoksia. Sitten sitten kansalaisvapauksien valiokunnan puolesta esittelijälle Latavarsille oma vuoronsa. No Kiitos paljon. Tässä maailmassa on paljon pakolaisia, jotka eivät voi palata omiin maihinsa, koska tilanne siellä on hyvin epävakaa, eikä, eivätkä usein voi jäädä myöskään välietappimaihin, koska siellä ei noudateta Geneven pakolaissopimusta. Meillä on tuhansia vuosittain näin. Meillä on pakolaisia, joilla on muita valintamahdollisuuksia, muita optioita. Heillä on uuden elämän aloitusmahdollisuus kolmannessa maassa. On olemassa järjestöjä, maita, Yhdysvallat, Kanada, Brasilia, Chile. Näistä maista puut, on puitteita, jotka puuttuvat Euroopasta Ruotsalainen edustaja sanoi, että tämä pakolaisten lukumäärä Euroopassa nousee yli 10 000. Komissio on tarkistanut näitä Euroopan pakolaisrahaston määräyksiä, jotta voitaisiin vähän tukevampaa politiikkaa uudelleen sijoittamisessa. Meillä on kaksi mietintöä. Minä olen laatinut kaksi mietintöä kansalaisvapausvaliokunnan nimessä, jotta voisimme vähän korjata äh, politiikkoja. Meillä on kaksi sisältöä, kaksi, välin, kaksi keinoa ja kaksi tavoitetta. Ensimmäinen uutuus on se, että meillä on alueelliset prioriteetit ja näistä prioriteeteista alueiden sisällä meidän pitäisi löytää myös inhimilliset, humanitaariset prioriteetit, mutta äh, meidän pitäisi antaa enemmän autonomia liikkumavaraa näille. Euroopalla on strategia, interventiostrategia uudelleen sijoittamisessa. Se on erittäin tärkeää ulkosuudepolitiikalle, jos haluamme puuttua joihinkin tapahtumiin joissakin, joissakin maailmankoikassa, avata ovet joillekin maille tai synnyttää luottamusta joillekin osapuolin välillä muualla maailmassa. Mutta jos ajattelemme nyt pelkästään vapautta saada sijoittautua, asettautua humanitaaristen prioriteettien mukaan, Nämä ovat, näissä, tässä on kyse kidutuksesta, naisista tai lapsista, jotka, joihin kohdistetaan seksuaalista tai muuta väkivaltaa, tai henkilöt, jotka ovat terveydellisesti huonossa tilanteessa. Tässä on kyse e, muutoksista. Meillä on kymmenen jäsenvaltiota, jotka ovat lähteneet uudelleen sijoittautumispolitiikan tielle, mutta 27 jäsenvaltiota toivottavasti ryhtyvät myös tähän uudelleen sijoittamisohjelman piirin mukaan. Meillä on jäsenvaltioissa myös pakolaispolitiikka ensimmäiselle vuodelle, toiselle vuodelle se vähän vähenee, mutta on myös valtioita, joissa kolmelle vuodelle se tilanne on yhä sama. Eli tämä luku on noussut, milloin, jolloin kustannukset nousevat, niin silloin halutaan kehit- viedä eteenpäin tätä uudelleen sijoittautumisen kestävän kehityksen politiikkaan. Me haluaisimme, että komissio voisi käyttää kiireellisyysmenetelmiä, jotta voitaisiin sijoittaa pakolaiset silloin, kun on kyse humanitaarisesta katastrofista tai kriisitilanteesta koska tähän mennessä käytetyt menettelyt tai järjestelyt ovat olleet vuosittain tarkastuksen alaisina ja kriisithän eivät odota koskaan kalentereita. Neljäs uusi tekijä on nämä delegoidut säädökset. Komissiolla on menettelytavat ja kalenterit parlamenttihan voi toimia hyvin nopeasti. Meillähän on hyvin lyhyitä määräaikoja, kun me haluamme vastata delegoituun säädöksiin. Keskusteluissa, joita käydään esimerkiksi DEVE- ja AFET-live-valiokunnissa, voitaisiin ennakoida sitä, että on eroavaisuuksia eri prioriteettialueiden välillä – Mehän me emme voi hyväksyä sitä, että meille sanotaan, että näissä delegoiduissa säädöksissä ei pidä lukea niin, että ö, niissä mainitaan nämä tärkeät ulkosuhdepoliittiset päätökset tai humanitaariseen politiikkaan liittyvät päätökset. Tämä vaikuttaa hyvin byrokraattiselta kielenkäytöltä. Me olemme sitä mieltä, että tämä ainesosa kuuluu delegoidun säädöksen piiriin ja komissio voisi, komissio voisi puolustaa tätä, puoltaa delegoituja säädöksiä, sitä menettelyä, eikä synnyttää vain menettelytapaongelmia. Emme halua, että nämä kysymykset estävät meitä pääsemästä yhteisen tavoitteen, eli vähentää uudelleen sijoittautuneiden ihmisten määrää. Kiitoksia. Sitten seuraavat puhujat, Rabusutil kaksi minuuttia. Grazie, signora Presidente. Eh, dan il programma resettlement. Kiitos. Tässä uudelleen sijoittamisohjelmassahan tarkoitus on nyt täyttää tyhjyä. Me tarvitsemme tätä ohjelmaa ja olen hämmästynyt siitä, äh, kuinka tätä ohjelmaa ei ole aikaisemmin EU-tasolla ollut. Äh, ehkä jotkut maat voivat olla tässä esimerkkinä, kuten Yhdysvallat. Heillä on tällainen ohjelma, se on oikein hyvä ja äh, heillä on paljon kokemusta, josta voimme ottaa opiksemme. Tämän tyyppiset ohjelmat ovat hyvin tärkeitä, koska ne osoittavat, että Euroopan unioni on valmis osoittamaan humanitaarista, äh, äh, humanitaarisen puolensa äh, kärsiville ihmisille, mutta syy on myöskin toisenlainen. Samanaikaisesti pyrimme vähentämään niitä paineita, äh, joita on laittomien siirtolaisten virroille, siis heille, jotka tarvitsevat suojaa ja tulevat Euroopan unionin tämän takia. Jos tämä ohjelma nyt voidaan ottaa käyttöön myöskin libyalaisia äh, silmällä pitäen, jos he hakevat kansainvälistä suojelua. Varmasti myöskin nämä ihmiset äh, eivät näe niin suurta äh, houkutusta ylittää välimertä ja eivät aseta henkeänsä vaaraa. Voimme auttaa heitä ja samanaikaisesti autamme Euroopan unionin maita, niitä maita, jotka tällä hetkellä nyt joutuvat tämän taakan kantamaan. Senpä takia meidän täytyy myöskin pyrkiä pyrkiä kehittämään sellaista ohjelmaa, joka auttaa näitä Euroopan unionin maita, äh, jotka joutuvat tätä äh, suhteetonta taakkaa kantamaan. Nämä maat tarvitsevat äh, sen tunnustuksen, että sellainen ohjelma on olemassa, jolla voidaan taata ihmisten siirtyminen, jolla on tämä kansainvälinen suojelu toisiin Euroopan unionin maahan. Äh, nyt meillä on pilottiohjelma, joka kattaa Maltan, mutta toivoisin, että tämä hanke äh, tulisi pysyväksi ja että myöskin muut EU-maat voisivat tarvittaessa siitä hyötyä. Kiitoksia kollega. Seuraava herra Enciu, puolitoista minuuttia. Mulțumesc, doamnă președinte, în calitate de raportor din partea grupului. Kiitoksia minä olen ollut varjoesittelijä sosiaalidemokraattien mm, puolesta tässä asiassa. Minä haluaisin ensin kiittää esittelijä Koeljoa hänen työstään ja siitä, että hän on ollut hyvin yhteistyöhaluinen, eh, mitä tulee näihin kahteen mietintöön. Minä haluaisin myöskin kiittää mm, komissaari Malmströmiä hänen kaudellaan tätä asiaa on paljon avoimemmin hoidettu. Meitä huolestuttaa erityisesti avoimuuden puute ja kaikki tämä viivästyminen, jota asiassa on tapahtunut. Komissio oli pystynyt antamaan tarkkaa päivää sille, sille hetkelle, jolloin tietojen siirto alkaa tapahtua. Ja meidän täytyy ymmärtää, että paljon epävarmuutta on siitä, että kuinka tämä projekti tulee olemaan elinkelpoinen. Meillä on tarkoitus hyvin tarkkaan seurata sitä, kuinka yhteisön varoja käytetään. Ja tällaisia varoja pitäisi panna varauksiin. Meillä täytyy jatkuvasti kysyä, mitä siis kaksi ohjelman suhteen on tehtävä – eikä tätä hanketta saa vaarantaa avoimuuden puutteen tai jonkun muun puutteen vuoksi. Täytyy myös kustannustehokkuutta seurata ja me tarvitsemme tarkan päivämäärän. Kiitoksia sitten Jaronska, puolitoista minuuttia. Kiitos. Puhun Schengenin tietojärjestelmästä, arvoisa puhemies, arvoisa ja sen rakkaat kollegat. Ensinnäkin tietysti haluan kiittää herra Koelioa erinomaisesta työstä. Ja äh, korostan, että minun ryhmäni aivan alusta lähtien on ollut hyvin varovainen hyväksymässä, tämä äh, tulee siis kakkosen hyväksymään, erityisesti jos ajatellaan tietosuojakysymyksiä. Nyt tuntuu siltä, että nyt tämä äh, pitkä tarina on tullut loppuun ja viivästyksistä ja kuluista huolimatta meillä ei ole mitään myönteisiä tuloksia, ei edes konsensusta näistä testituloksista. tuloksista Saksan ja Ranskan osalta erityisesti. Ja ähm, nyt esittelijä on ottanut tämän oikean kannan. Meidän on oltava rehellisiä ja äh, todella todettava, että tämä hanke kenties opa, epäonnistuu ja meillä on oltava vaihtoehtoja. Ja meidän täytyy myöskin äh, tarkkaan tutkia äh, tämän epäonnistumisen syyt. Jos haluamme investoida 30 miljoonaa lisää, niin parlamentin pitää saada kaikki tarvittavat tiedot, jotta se voi tämän päätöksen tehdä. Ja me tarvitsemme myöskin tällaisen raukeamislauseen. Emme voi vain investoida tällaisiin pitkiin ohjelmiin jatkavasti. Tietysti joitakin joustavuustekijöitä on otettava huomioon, mutta tarvitaan selvät kriteerit, kuinka arvioidaan ja reagoidaan nopeasti, jos jotakin menee pieleen. Kiitos. Kollegin. Kiitoksia. Rob Ernst, puolitoista minuuttia. Vielen Dank. Kiitos. Ensinnäkin totean, että olen, siis puhun Schengenistä, olen sitä mieltä, e, että EU ei ole sanonut, minkälaista politiikkaa halutaan. Ja tämä tarkoittaa Schengen-järjestelmässä sitä, että täytyy ottaa huomioon Eh, se, että nämä testit ovat kaikki nyt epäonnistuneet. Kahdeksan vuotta on toimittu ja huomaamme, että eh, komission eh, tavoite tähän tiedon siirton kahden järjestelmän välillä ei ole onnistunut, ei teknisesti eikä oikeudellisesti. Joten meidän kantamme tässä talossa on seuraava. 90 miljoonaa on tuhlattu tähän hankkeeseen, emmekä halua mitään pidennystä enää näihin aika, aikarajoihin. Me haluamme tarkastella vaihtoehtoisen järjestelmän mahdollisuutta. Ja tämä SIS-järjestelmä on myös sellainen, että tätä on hyvin paljon laajennettu tätä käyttöoikeutta. Esimerkiksi salaiset palvelut saavat tietoa käyttöönsä. Ja jos salaisen palvelun ja, ja poliisin tiedot tähän sekoitetaan, niin tämä on perustuslakien vastaista. Hyvin laajasti tielo, tietoa kerätään, biometrisiä tietoja, ja meidän mielestämme se ei ole mitenkään tarkoituksenmukaista. Kiitos. Dank, Frau Kiitoksia kollega. Seuraava on Messerschmitt, enkä huomaa hänen olevan paikalla, joten siirrymme eteenpäin. No, olen olen eh, sisärä Jakolina, kaksi minuuttia. Komissaario. Kiitos rouva puheenjohtaja, rouva komissaari jos me haluamme luoda hyvät puitteet, jonka myötä voimme ilmaista solidarisuutta jäsenvaltioille, niin sitä ei ole liiasti liikaa kuultu ainakaan yhteisön politiikassa silloin, kun on kyse muutto- tai siirtolaisvirroista että me, tässä on kyse laajemmasta prosessista, jonka tarkoituksena on kansainvälisesti suojata näitä pakolaisia. Jos tässä, tämän menettelyn myötä voidaan saada kansalaisyhteiskunta mukaan osallistumaan, niin ehkä se pitäisi todella ottaa huomioon. Ja se pitäisi myös toteuttaa tässä Euroopan pakolaisrahoissa. Meidän pitää laatia prioriteettilista ja mi- mihin tavoitteisiin halutaan päästä, missä aikataulussa, mitkä ovat konkreettiset toimenpiteet. Ja meillä pitäisi olla myös budjetti tätä varten määrärahat, jonka myötä voidaan rohkaista jäsenvaltioita osallistumaan tähän ohjelmaan. Mutta me tarvitsemme myös terveydellistä suojelua ja turvallista, siihen liittyy sosiaaliturva, jotta voimme auttaa näitä ihmisiä, jotka ovat todella haavoittuvassa asemassa suurimmassa osassa tapauksia. Me voimme myös pyytää toimia sitä, että voimme jäljittää jokaisen henkilön äh, tilanteen ja saada heidät yhteen jossain muodossa, jossain kohtaa perheensä kanssa. Me todella haluaisimme, että näitä menettelyjä yksinkertaistettaisiin, jossa ne, jotta ne olisivat tehokkaita. Me haluamme oikeudenmukaisempaa unionia, jossa otettaisiin huomioon jäsenvaltion ponnistelut, kun ajattelemme erityisesti Välimeren aluetta jossa suhteessa kolmansiin maihin. Myös EU pitäisi määritellä yhteistyösopimuksia niin kuin se on tehnyt äskettäin Italiahan teki Libyan kanssa sopimuksen ja Nigerin kanssa sopimukset. Me olemme sitä mieltä, että ehkä se oli ainut tapa, ainut keino tai ainut tie lähteä solidaarisuutta parantamaan tai edistämään, mutta solidaarisuus, yhteisvastuu on sitä, jota pitää EUn peräänkuuluttaa. Ja tässä monimutkaisessa hallinnossa, kun haluamme hallita siirtolaisvirtoja. Seuraava Benova. Pani komissaarka, kolleginia kollegovia. Kiitoksia, hyvät kollegat. Minä haluaisin kiittää kollegaa Tavaresia tästä työstä, jonka hän on tehnyt pakolaispolitiikan alalla. Ja tässä kohdin haluaisin sanoa, että olen palhoillani siitä, että vain alle puolet jäsenvaltioista on liittynyt tähän eh, uudelleensijoittamisohjelmaan. sijoittamisohjelmaan koordinointi ei ole toiminut hyvin. Me emme halua, meillä ei ole hyvää yhteistyötä jäsenvaltioiden kesken ja siksi tämä on niin kallistakin. Tämä saattaa johtaa siihen, että ohjelmaa ei pidetä tarpeeksi houkuttelevana. Jos olisi poliittista tahtoa riittävästi, me voisimme saada Eurooppaan hyvän uudelleensijoittamisohjelman. Me haluamme myöskin rahaston tähän taakse, joka tukisi tätä uudelleen sijoittamista. Ja se on sellainen, että kansallisia ohjelmia uudelleen sijoittamisessa voitaisiin myös rahoittaa ja kuitenkin keske, keskitetysti koordinoida ohjelmia. Kiitoksia. Seuraavana on eh, herra Tarant, yksi minuutti. Thank you. I wish to thank... Kiitoksia. Minä haluaisin kiittää kaikkia niitä, jotka ovat hyvin mm, ahkerasti tehneet työtä tähän esijärjestelmään, herra Coelho ja kaikki muut. Tässä on nyt ollut eh, viivästymisiä ja liikaa on rahakin kulunut. Se on hyvin huono asia ja tämä kertoo Barroson hallinnointikyvystä ensimmäisessä komissiossaan. Jos me katsomme, mitä tästä voidaan eh, oppia, ja niin uusi IT-viraston perustaminen saattaisi eh, voi olla sellainen eh, hyvä hanke, jossa kaikki voittaisivat. Tämä tulisi Tallinnaan ja siellä sitten erikoisasiantuntijat eh, sitä hoitaisivat. Tällä tavalla meillä ei olisi minkäänlaista monopolia ja me saisimme integraatiota eteenpäin ja huolehtisimme tietosuojasta. Rouva Malmströmin kyky hoitaa näitä asioita on hyvä kiitoksia. Dank, Herr Kollege. Als nächster hat das Wort. Kiitoksia, kollega. Dias de Mera, kaksi minuuttia. Ja, señora presidenta, fijo mi posición en forma... Kiitos, rouva puheenjohtaja. Minä puhun ihan sähkösanomanomaisesti. Ensinnäkin kiitoksia edustaja Koeliolle mutta tämä pitäisi saada päätökseen ajoissa, mutta meidän täytyy muuttaa säätelyinstrumentteja ennen kuin tämä raukeaa. Toisekseen mitään ehdotusta ei ole komission, missään komission ehdotuksessa ei mainita määräaikoja eikä siinä puhuta raukeamislausekkeen poistamisesta alkuperäisestä ehdotuksesta. Kolmanneksi pitäisi laatia ai, määräajat tälle siirtymisvaiheelle ja sitä voitaisiin laajentaa komitologiamenettelyllä neljänneksi. Tämä tätä prosessia ei ole laitettu parlamentin va- valvonnan alaisuuteen, se on huono asia. Viidenneksi meidän pitäisi tehdä kokeita tästä siis kakkosesta ja parlamenttia pitäisi informoida siitä. Kuudenneksi meidän pitää saada tukea edistelijän ehdotukselle ja pitää myös puhua tästä peruutustoiminnosta, jos projekti epäonnistuu. Mitä tulee tavareksi mietintöön, pakolaisrahastosta ja uudelleensijoittamisesta. sijoittamisesta. Olen hyvin iloinen tästä mietinnöstä ja haluan onnitella kollegaa, mutta tästä puuttuu EUn sisäinen solidaarisuus. Ja sanon teille, että meidän täytyy olla hyvin huolellisia siinä, kun puhumme rahoitusavusta jäsenvaltioille, jotka ottavat vastaan ensimmäistä kertaa pakolaisia. En siis silloin, kun on kyse vertailevasta tutkinnasta, mutta me meillä pitää olla hyvin yksityiskohtaiset rahoitukselliset etukäteistutkimukset tästä hankkeesta. Kiitoksia kollega Rova Guillaume. Puolitoista minuuttia. Rakkaat kollegat, tässä on puhuttu nyt pakolaisrahastosta ja sitä on tuettu, se on aivan oikein ja minäkin haluan kiittää esittelijöitä Koeljoa ja Tavarista tästä asiasta. Tämän pitäisi osoittaa jäsenvaltioille, että niiden täytyy tulla mukaan tähän uudelleen sijoittamisohjelmaan, koska tämä mm, tilanne on todella vaikea monille maille. Kysymys on pakolaisista, jota vain siedetään näissä vastaanottomaissa ja joiden elinolosuhteet ovat monesti hyvin traagisia, jollei heitä pelasteta nopeasti. Tällä tavalla voitaisiin taata parempi turvallisuus näille haavoittuville henkilöille henkilöille ja tietysti sillä varauksella, että jokainen jäsenvaltio voi osoittaa, että nämä varat on oikein käytetty ja tältä osin pyydän herra Malmströmiä olemaan todella tarkkaavainen. Tämä on vaikea haaste ja sen valtiot erityisesti ovat tähän asettaneet tiettyjä varauksia ja tiedän kuitenkin, että olette hyvin päättäväinen. Haluan korostaa, että pakolaisten integroiminen on yksi tämän asian avainkysymyksiä. Mitä enemmän pakolaiset voivat kotoutua, sitä paremmin heidät hyväksytään ja tällä tavalla myöskin jäsenvaltiot voivat heitä myöskin uudelleen sijoittaa. Ja tältä tavalla, tällä tavalla meidän pitääkin pyrkiä puoltamaan tätä pakolaisrahastokysymystä, jotta tämä asia saadaan kuntoon. Kiitoksia. Viimeinen puhujamme on herra Obermeier, yksi minuutti. Kiitoksia puhemies. Itävallassa emme ollenkaan eh, tiedä, missä nyt ollaan menossa. Pakolaisten uudelleen sijoittaminen tapahtuu sellaisissa maissa, jotka ovat raja-alueella ja Ukrainasta esimerkiksi tulee, tulee rikkaampiin maihin pakolaisia ja me ymmärrämme aivan hyvin miksi. Mutta se, että Eh, Euroopan tällainen pakolaiskäsitys, turvapaikkakäsitys on aivan kauhistuttava. Täytyy olla sellaisia menettelyjä, joissa ihmiset eh, voidaan lähettää takaisin. Meidän ei pidä eh, lähteä rahoittamaan tällaisia projekteja. Pitää auttaa niitä, joilla on todella tarve, mutta emme tarvitse talouspakolaisia. Me tarvitsemme ulkorajoille hyvin tehokkaita menettelyjä. Die Debatte äh, ist jetzt... No niin, meillä on äh, keskustelu päättynyt muuten, mutta meillä on Catch the Eye-menettely. Täällä on puheenvuoroja pyydetty. Meillä on viisi minuuttia tähän aikaa ja ensimmäisenä puhujana on kollega Luhan. Anteeksi. Implicarea comunității europene în domeniul azilului are ca principiu de bază asigurarea... Hyvät kollegat, pakolaisrahasto perustuu yhteistyöhön ja yhteisvastuuseen jäsenvaltioiden kesken, mutta ei tätä voida toteuttaa maakohtaisesti maittain. Yhteinen eurooppalainen aloite on varsin tärkeä sen takia, että voitaisiin todella optimoida tämä uudelleen sijoittautuminen. Me tarvitsemme tukevaa terveellä pohjalla olevaa tehokasta ohjelmaa, jossa solidaarisuus on keskeisenä tekijänä. Nämä luo ne kehykset ja puitteet, joiden avulla voidaan osoittaa, että jäsenvaltiot ovat, ovat liittyneet pakolaisten uudelleen sijoittautumisohjelmaan. Tätä pitäisi toteuttaa jäsenvaltioissa ja pakolaisten vastaanottamista pitäisi kannustaa oikeanmukaisella rahoituksella. Mehän olemme toimenpiteen jo osoittaneet solidaarisuutta EU-ssa kun ryhdyttiin ratkaisemaan pakolaisten maailmanlaajuista ongelmaa. Kyllä me voisimme kannustaa jäsenvaltioiden osallistumista tähän prosessiin. Kiitoksia. Teillä on ainoastaan yksi minuutti aikaa. Pyydän, että muistatte sen. Ja seuraava puhuja on Marinescu. <clears throat> Uh, Kiitoksia puhemies. Minä haluaisin aloittaa sanomalla eh, eräällä huomautuksella. Se koskee kollegani tässä vasemmalla. Samaa asiaa voidaan sanoa eh, kenestä tahansa, joka tekee rikoksen toisessa maassa ja sitten lähetetään kotimaahansa. Mitä siis järjestelmään tulee, niin tämä ei varmaankaan tämä ennen ensi vuoden loppua toimi kysyn komissiolta, että mitä sitten tapahtuu, kun maita tulee mukaan, jotka eivät ole vielä Schengen-alueen jäseniä. Komissio ei ole antanut meille vielä tarkkaa päivämäärää siitä, koska siis kaksi alkaa todellisesti toimia. Lisäkustannukset ja uusien investointien tarve, eh, ne tuntuvat välttämättömimmiltä ja miten sitten siis se yksi plus kaksi hätäsuunnitelmaa käytetään, niin meidän täytyisi joka tapauksessa koordinoida meidän työmme. Sitten herra Messerschmidt. Tak fru formand. For et øh, år siden, der var alle vi medlemmer af Europaparlamentet her. Oh, sorry. Oh, me olimme kaikki paikalla vaalikauden aikana, me halusimme kaikki omalla tavallamme jatkaa toimikauttamme ja me otimme tuolloin esille Schengen-kysymyksen, joka oli keskeisessä osassa vaalikampanjoissamme, koska meidän äänestäjämme ovat erittäin tyytymättömiä siihen tapaan, jolla Eurooppa hoitaa näitä kaikkia kysymyksiä, kun puhutaan sisäisen sisärajojen valvonnasta tai ulkorajojen valvonnasta tai kuinka paljon puuttuu valvontaa siirtolaisvirtojen hallinnassa ja valvonnassa. Euroopan unionin komissio on myös asiallinen syypää tai vaikuttanut siihen, että Bulgaria ja Romania voivat olla Schengenissä mukana, mutta missä, miten ja kuka voi osoittaa tätä solidaarisuutta, koska me olemme voineet todeta, että todella mittavassa määrin hyödynnetään tätä järjestelmää, jonka olemme synnyttäneet ja käynnistäneet jäsenvaltioissa. Totta kai tätä solidaarisuutta voi osoittaa kansalaisille, jotka ovat tämän solidaarisuuden puutteen alaisia. Sitten Roval Grazie, signor Presidente. Dotare l'Europa di una politica comune. Kiitoksia. Se, että Euroopalla eurooppalaisen yhteinen turvapaikkapolitiikka me tarvitsemme uudelleen sijoittamisohjelman, jossa ihmisoikeuksia kunnioitetaan. Ja kaikki tämä pitää tehdä samalla, kun laitonta siirtolaisuutta torjutaan. Minä haluaisin kiittää sekä esittelijä että komissaari Malmströmiä. Nyt meillä on hyvin tarkka väline käytössämme joka, eh, jota nimenomaan voidaan käyttää Välimeren alueella. Italiahan ei ole voinut tähän asti luottaa mihinkään todelliseen solidaarisuuteen, eikä myöskään siihen, että vastuut olisivat jakautuneet tasaisesti. Meidän täytyy tukea sellaista politiikkaa antamalla siihen tarpeeksi eh, määrärahoja, mutta myös pitää katsoa, minkälaisia ohjelmia on käytössä ja miten niiden seuranta ja parhaat käytännöt, käytännöt toteutuvat meidän täytyy kaikkein haavoittuvampia eh, tukea naisia ja lapsia ja myöskin naiskauppaa eh, ja myöskin tällaisia silpomisia eh, ja näitä, ne täytyy aina pitää mielessä. Kiitoksia sitten seuraavana puhujana. Tällä hetkellä tuntuu, että unionilla että meillä on vaikka kuinka paljon rahaa, 750 miljoonaa tulee tähän maahanmuuttopolitiikkaan, mutta mitään takaisin palauttamiseen, eh, siihen ei ole rahaa eikä ei, ei ole hyvä politiikka, ainoastaan tämä 6000 tuki maalle, joka ottaa pakolaisia. Meidän pitäisi kuitenkin eurooppalaisia perheitä tukea ja se, että avaamme ovet, e, niin meidän pitäisi soveltaa Geneven pakolaisyleissopimusta, eikä meidän pitäisi hyväksyä talouspakolaisia. Frontexin pitäisi e, toimia, eikä pitäisi hukata rahaa tähän Schengen-järjestelmään. Niin, hyvät kollegat, meillä on vielä kolme puhujaa Catch the Eye-järjestelmässä ja minä kehotan teitä kaikkia puhumaan lyhyesti. Herra Pafka. Mieluiten vähemmän kuin minuutti. Za slovo, vážená pani predsedajúca. Eh, chcel by som hovoriť o Niin, Tästä Schengen-tietojärjestelmästä haluaisin sanoa, me tiedämme, että tämä järjestelmä on sellainen, että sitä on valmisteltu jo vuosikausia ja se on maksanut meille vaikka kuinka paljon ja se tulee jaksamaan enemmän ja enemmän. Olisi ehkä parempi, jos me suorittaisimme tällaisen äh, tarkistuksen ja tarkistaisimme sen, että onko onko järjestelmä sellainen, että se tulee toimimaan ja sitten vasta sen jälkeen katsoisimme, miten jatkamme. Tarvitsemme laki, lainsäädäntötoimia laittoman mm, siirtolaisuuden saralla ja myöskin mm, panostusta siihen, että uuden sijoittaminen todella onnistuu. Uudet jäsenmaat niin jos kaikki tiet johtavat Eurooppaan, niin silloin meillä turvallisuuden taso laskee. Dankeschön. Ich möchte eigentlich nur ganz kurz, äh, Niin kiitoksia aivan äh, lyhyesti tästä Mankan esityksestä, mietinnöstä. Minä haluaisin äh, todeta, että minä en halua sihteeristön varoja lisättäväksi tämä 1500 määrä. Enkä me muutenkaan halua, että tämän talon henkilökuntaa lisätään. Meidän täytyisi jatkossa miettiä, miettiä, koska 1500 on todella paljon. Niin kyllä minä puhun Manken mietinnöstä. Puhemies keskeyttää ja sanoo, Kyllä minä tiedän, mistä puhutaan. Puhemies keskeyttää. Jos ette voi puhua aiheesta, niin silloin me jatkamme muiden puhujien kanssa. Viimeinen puhuja on edustaja Boris. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować kolejnych udanych sprawozdań panu Coelho. Kiitos. Haluan kiittää esittelijöitä, erityisesti herra Coelhoa emme voi vain hylätä, siis kakkosta se on otettava käyttöön, jos haluamme turvallisen järjestelmän, niin sen takia meidän täytyy jatkaa tätä prosessia ja tukea Euroopan komissiota uusi viisa, viisumikoodi takaa sen, että biometriset tiedot kerätään ja näin ollen pystytään hyvin nopeasti tarkistamaan tiedot. Tämä lisää siis turvallisuutta. Emme voi millään lailla Äh, äh, luopua siis äh, kakkosen tiimolta tehdystä työstä. Ja muistutan, että äskettäin juuri hyväksyimme toimenpiteitä, joiden kautta mahdollistetaan se, että voidaan välittää tietoja kautta Schengen alueen ja senpä takia nyt tätä asiaa täytyy jatkaa, jos haluamme tukea komissiota. Toivon mukaan komissio tässä asiassa toimii myöskin näin. Sitten sitten ennen esittelijöitä vielä komissaari Malmström. Vielen Dank, Frau Präsidentin. Ähm, Kiitokset, rouva puhemies. Kiitokset kaikille jäsenille tuesta ja kommenteista ne näihin kahteen hyvin erilaiseen, mutta hyvin tärkeään asiaan. Aluksi siis kakkonen tietysti ensimmäisenä tunnustan, äh, on ollut pitkä tarina, kuten joku tässä sanoi, ja tämä on hyvin monimutkainen äh, asia myöskin joitakin asioita kenties olisi menneisyydessä voitu tehdä paremmin, mutta nyt olemme halunneet hyvin avoimesti ja läpikotaisin tämän asian selvitä. Ja komissio on kirjaimellisesti neuvoston tiekarttaa seurannut ja neuvosto totesi viime kokouksensa päätelmissä, että joitakin skeptisiä savuja siis oli, mutta he olivat sitä mieltä, että tuo välitavoitetesti ykkönen oli menestys ja nyt eri asiantuntijat pyrkivät siihen, että määriteltäisiin vielä lopulliset vaatimukset jäsenvaltioille, jotta operatiiviset tarpeet saataisiin selville ja että saataisiin lopullinen aikataulu asian etenemiseksi. Ja teen vielä 3.4. kesäkuuta ministerille ehdotuksen tästä asiasta keskustelemiseksi ja uskon, että saadaan vielä lisäarvioita kesän jälkeen tästä asiasta. Ja tietystikin koko ajan haluamme avoimesti viestiä asiasta myös myöskin parlamentin ja esittelijän suuntaan. Sitten haluan vastata uusista jäsenvaltioista esitettyyn kysymykseen Bulgarian ja Romanian osalta. Pyritään toimimaan siis ykkösen kautta ja Romania ja Bulgaria koskevat asiat pyritään tältä pohjin siis ratkomaan. Me valmistaudumme myöskin toivon mukaan menestyksekäiseen välitavoitetesti kakkoseen, siis kakkosen osalta, ja me pyrimme pysymään myöskin yhteyksissä myöskin tulevaisuutta ajatellen tältä pohjin olemme tähänkin valmistautuneet ja haluan kiittää vielä kaikkia jäseniä tuestanne ja herra Koiljoa myöskin takaan teille mahdollisimman suuren avoimuuden komission taholta, jotta voimme tehdä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa tässä asiassa. Sitten uudelleen sijoittamisesta. Olen samaa mieltä herran Busuttylin kanssa, kun hän sanoi, että hän ihmettelee, että tätä ole aikaisemmin ollut olemassa. Tämä on oikein hyvä aloite, jolla tode, to, todella taataan, että jäsenvaltioilla on resurssit sitoutua tässä asiassa ja todella helpottaa pakolaisleirien paineita ja myöskin helpottaa kriisiä ja ihmisten vaikeata tilannetta. Tällä tavalla voimme pyrkiä älykkäämmin käyttämään varoja ja koordinoimaan myöskin asioita UNHCRn kanssa. Tällä tavalla vahvistamme omaa rooliamme kansainvälisen näyttämöllä, mutta samalla myöskin voimme auttaa näitä henkilöitä, jotka ovat todella suuressa ahdingossa UNHCR on sitä mieltä, että uudelleen sijoittamisen tarpeet ovat vielä 740 000 ihmistä äh, tarvitsisi siis uudelleen sijoittamista ja tämä meidän apumme on jo jotakin, mutta tarpeet ovat valtavat. Uskon, että on suuri sopu siitä, mikä on tämän äh, rahaston tavoite ja tietysti menettelytapoihinkin pyritään äh, puuttumaan mahdollisimman pian, että asia saadaan pakettiin. Äh, useat viittasivat äh, sisäiseen solidaarisuuteen ja tietysti tämä liittyy asiaan, mutta kuitenkin asia on ihan eri. Ja tietysti tunnustan nämä tarpeet ja komissio onkin tehnyt jo ehdotuksia tältä osin Olemme ehdottaneet äh, vaikkapa tällaisia väliaikaisia äh, suspensiomekanismeja Dublin-asetukseen ja olemme myöskin äh, Maltalle perustamassa tukitoimistoja. Meillä on myöskin pilottihankkeita, joiden kautta asia arvioidaan ja pyrimme todella löytämään tällaisia pysyvämpiä rakenteita muihinkin jäsenvaltioihin Ähm, mutta komissio tarkastelee tätä asiaa myöhemmin ja pyrimme myöskin tarkastelemaan EUn sisäisen solidaarisuuden mekanismia ensi vuoden aikana, niin että palaamme tähän varmasti sitten vielä myöhemmin, kun keskustelemme tästä uudelleen sijoittamisohjelmasta. Kiitokset kaikille, kiitokset herra Koiljolle ja herra Tavarisille ja myöskin herra Alvarolle työstänne näiden hyvin tärkeiden asioiden puitteissa ja äh, teemme yhteistyötä vielä tulevaisuudessakin, että asiat saadaan päätökseen mahdollisimman pian. Kiitos. Kiitos. Kiitoksia, rouva komissaari. Lopuksi sitten molemmat esittelijät. Ensin herra Koelio, kaksi minuuttia. Rouva puheenjohtaja, kiitos paljon. Rouva komissaarille, kiitos. Kiitos kaikille ystävällisistä sanoista, joita olen kuullut kollegoilta. Rouva komissaarille haluaisin sanoa, että parlamentti tietää varsin hyvin, että te olette saaneet perinnöksi tämän asiakirjakokonaisuuden ja luotamme teidän älykkyytenne, jotta se todella viedään hyvään päätökseen. Me myös arvostamme suuresti niitä läpinäkyvyysponnisteluja, joita olette korostaneet ja joita haluatte todella toteuttaa varsin onnistuneesti jo aiemminkin. Mitä tulee sitten määräaikoihin, se on huono signaali, jos uudet siirtymisinstrumentit eivät noudata näitä määräaikoja, koska jos me rajattomasti lykkäämme komission mandaattia, siinä ei ole mitään mieltä. Ymmärrän hyvin, että komissio ei aina ole niissä olosuhteissa kykenevä toimimaan siten, kun parlamentti ehdottaa varsinkin sitovasti, mutta voitaisiin pyrkiä siihen, jos jostain syystä ei saada tätä hyvän päätökseen, niin silloin voidaan pyytää lisäaikaa, mutta pitää selittää, miksi se on välttämättä, mutta lykätä määräaikoja komission toimesta, jos ei ole mitään määräaikoja, niin se on todella äärimmäisen huono merkki kaikille meille. Tämä ajatus siitä, että tämän rahoituksen perusta ei pitäisi olla mikään yleinen, niin sen takia komissio on vetänyt takaisin tämän ehdotuksen ja näin ollen parlamentti on johdonmukaisesti laatinut vähän huonomman tekstin kuin mikä oli tämä alkuperäinen ehdotus komissiolta, koska tämä alkuperäinen ehdotus, vaikka se oli hyvin rajallinen, se kuitenkin tämä, sen myötä tämä hallintoneuvosto pystyy osallistumaan toimintaan ja miksi jäsenvaltiot pystyvät osallistumaan komissio, mutta ei parlamentti, koska jos rajataan tämän hallintoneuvoston toimintaa, niin voimme päästä sopuun, jos me otamme huomioon takeet, joita komissaario tässä meille lupasi. Ja sitten e Torres, kaksi minuuttia. Obrigado, signora komissaria. Eu creio que se há aqui algum... Kiitos, rouva puhemies. Äh, jos on äh, tahtoa uudelleen sijoittaa, kirjoittamisessa, niin se johtuu siitä, että äh, mm, siirtolaiskeskustelu Euroopassa on vaikeaa, mutta uskon, että voimme varmasti tämän asian ratkaista omalta osaltamme myöskin pakolaisten osalta. Jos olette käyneet pakolaisleireillä, olette nähneet siellä lapsia, jotka vuosia ja vuosia joutuvat heittämään hukkaan elämänsä. He voisivat opiskella olla koulussa. Tämä on todella kiireellinen keskustelu ja toivon mukaan myöskin nämä menettelytapakysymykset voidaan ratkaista sopimuksen mukaisesti, koska tiedämme kaikki, että tämä nykyinen ei vielä riitä ja tarvitaan budjettikohta myöskin tätä uudelleen sijoittamista varten. Nämä ovat niitä kysymyksiä, joita Yma-aloite mietinnössä eh, ei, eh, ei ole vielä voitu eh, ratkaista. Laatu on hyvin tärkeä kysymys. Tarvitaan myöskin kansalaisjärjestöjen kanssa, paikallistason kanssa tehtävää yhteistyötä ja tarvitsemme myöskin byrokratian ratkaisuja. Nämä pakolaisleirien lapset eivät pääse kouluun ja jos prosessi viivästyy paljon, jos menettelyt ovat pitkiä, niin se johtuu siitä, että jäsenvaltiot tarvitsevat lisää aikaa koordinoidakseen sitä, kuinka näitä siirtymäasiakirjaa voidaan, voidaan hyväksyä ja vahvistaa. Sen takia on hyvin tärkeää, että meillä olisi myöskin tämä turvapaikkatukitoimisto ja että siellä olisi todellinen uudelleensijoittamisyksikkö. Tarvitaan tietysti riittävä määrä myöskin työntekijöitä, jotta he voivat siellä näitä hyviä käytäntöjä viedä eteenpäin ja tuoda lisää myöskin uusia jäsenvaltoja tähän uudelleensijoittamisohjelmaan ja että myöskin voidaan koordinoida täytäntöönpanona EUn sisäisiä toimia, jotta voitaisiin todella helpottaa uudelleen sijoittamista kun siitä on päätetty jo, niin ei ole mitään syytä enää lähteä byrokratian keinoin tätä asiaa lykkäämään, koska tarvitaan todella sitä, että nämä ihmiset kotoutetaan kunnolla. Kiitokset. Klassen. Kiitos paljon. Yhteiskeskustelu on päättynyt. Äänestys on tänä päivänä kello 12 tästä mietinnöstä. Sen jälkeen siirrymme esityslistan seuraavaan kohtaan, jossa keskustelemme Luis Paula Alvesina mietinnöstä unionin syrjäisimpien alueen hyväksi toteutettavat maatalousalueen erityistoimenpiteet. Edustaja Alves on pyytänyt.